erityisesti PK-yritysten suhteen ja niin, että voisimme tar- tarjota kuluttajille parempia ehtoja. Vielen Dank, Frau Reding. Kiitos. Rova Reding, me päätimme käsittelyn asiasta. Äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla Rova Hirschin mietintö koskien ammatillista koulutusta. Koskeva eurooppalaista yhteistyötä Eurooppa 2020 strategian tueksi. Annan esittelijälle neljä minuuttia. Ellei Rova Wallisille ole tähän vielä jotain lisättävää. Niin itse asiassa äänestys tästä minun mietinnöstäni on keskiviikkona. No sitten pyydän anteeksi, näinhän se on. Kyllä se täällä näin lukee, mutta minä nyt katsoin vaan, että se on huomisen, huomisten joukossa, mutta se on siis keskiviikkona. Rouva Hirsch, neljä minuuttia seuraavaksi. Mm, kiitos puhemies, hyvä komissaari. Huomenna puhutaan ammatuskoulutuksesta ja jatkokoulutuksesta Eurooppa 2020 2020 strategian osana. Siitä äänestetään myös huomenna. Ja tällä hetkellä meillä nuorisotyöttömyys on yli 20 prosenttia, eli yli keskiarvon lähes kaksinkertaisesti. Kouluun jättävät kesken noin 14 prosenttia. Ja edelleenkin naiset ovat vähemmistönä työelämässä. Maahanmuuttajilla, vammaisilla on vaikeuksia löytää työtä. EUn 2020 strategian tavoitteena on käyttää näitä, tätä potentiaalia hyväksi kannustaa heitä ja tuoda heidät mukaan työmarkkinoille, jotta Eurooppakin pystyy laajenemaan ja globalisoitumaan. Joten meidän tehtävämme on nyt sitten katsoa sitä, että ammatillinenkin koulutus on korkealaatuista ja keskustelut on äh, aloitettu jo äh, Kööpenhaminan prosessin yhteydessä tällaisella kommunikealla tiedonannolla. Ja nyt sitten me tänään katsomme, miten pitkälti tämä 2020 strategia voi tukea tätä koko koulutusasiaa. Ja keskeistä tässä on nimenomaan se, että nuorilla on paitsi opiskelumahdollisuuksia myös sitten tällaista äh, ammatillista äh, tulevaisuutta, jota voi sitten esimerkiksi harjoitella eri EU maissa. Ja tästä syystä, jos joku on lähtenyt jo liikkeelle, suunnitellut, hakenut työtä jostain muusta EU-työstä, niin ehkä hän sitten myöhemmin on sitten aktiivisena työnetsijänä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Joten tämä on yksi hyvin tärkeä asia, jota meidän pitää kehittää. Toinen aihe alue liittyy jatko- ja täydennyskoulutukseen, väestörakenteen muut muuttuu, ihmisten pitää pysyä, pitää tai he saavat pysyä pidempään työelämässä. Ja mm, ja myöhemmässäkin elämän vaiheessa toivottavasti pystyvät pätevöitymään ja, ja ehkä lisäämään osaamistaan tällä hetkellä aika vähän ikääntyviä ihmisiä on mukana jatkokoulutusmahdollisuuksissa. Ja työnantajille ja työntekijöille pitäisi tarjota mahdollisuus kehittää itseään jatkuvasti koko eliniän tai uran ajan. Tätä varten tarvitaan joustavaa tarjontaa Voidaan ajatella, miten tällaista jatkotäydennyskoulutusta työn ohessa, perheelämän ohessa voi käytännössä täytäntöönpanna. Uskon, että meidän pitää ymmärtää, että me olemme kiinnittäneet, kiinnittäneet huomiota yliopistoihin, Bolognan prosessi on olemassa, mutta samanlainen prosessi pitäisi olla ammatilliseen koulutukseen, liikkuvuuteen, Nimittäin korkeakoulujen ohella on nimenomaan ammatillinen eh, jatkokoulutus hyvin tärkeää ja sitä ei saa unohtaa tässä kehityksessä. Ja sen takia toimme, eh, tuomme tämän mietinnössä selkeästi vielä eh, esille. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka tekivät yhdessä työtä tämän mietinnön valmistumiseksi. Kiitos, Rova Hirsch. Sitten heti catch the eye menettely Rouva Papattu kuluu. Kiitos puhemies. Vara, äh, varjoesittelijänä äh, pidän tätä mietintöä, mietintöä äärimmäisen tärkeänä, koska siinä puhutaan täydennyskoulutuksesta, nimenomaan ammatillisesta täydennyskoulutuksesta – tämän päivän työelämässä. On totta, että taloudellinen kriisi on aiheuttanut epävarmuutta ja työttömyyttä varsinkin naisten, vammaisten ja, nuorten parissa. Siksi eurooppalainen 2020-strategia nimenomaan perään kuuluttaa lisää koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä jäsenmaiden että unionin tasolla. Se edellyttää kohdennettuja toimia – ja, ja toimia, jotka tähtävät koulupudokkaiden vähen, koulupudokkaiden koulun takaisin saamiseen. Eurooppalaiset puitteet nimenomaan ammatillisen koulutuksen tasolla on tärkeä viitekehys. Se edellyttää kuitenkin yhteistyötä ja vertailevia tutkimuksia, eh, jotka voivat edistää yhdestä hanketta. în educaie sunt eseniale pentru un viitor mai bun al europenilor. astăzi eh, la nivel näin me voimme taata paremman tulevaisuuden Euroopalle. Työttömyys on saavuttanut 20 prosenttia nuorten keskuudessa ja keskimäärin koulupudokkaiden osuus Euroopassa on 16 prosenttia ja Portugalissa tilanne on vielä pahempi. Elämänmittainen koulutus on erittäin tärkeä asia, että voitaisimme taistella työttömyyttä vastaan. Työnantajien tulee olla tiedostavampia, mitä tulee elämänmittaiseen koulutukseen ja ammatillinen koulutus tulee olla kohtuullisen hintaista ja helposti saatavilla olevaa, olipa henkilön tilanne työmarkkinoilla mikä tahansa tai hänen menneisyytensä mikä tahansa. Samoin työntekijöiden tulee olla liikkuvampia, ei vain silloin, kun he etsivät työpaikkoja, mutta myöskin silloin, kun he etsivät ammatillista koulutusta. Ja näiden koulutusten tulee olla tunnustettuja joka puolella Euroopan unionia. Rovataan sillä tähän kästi aimenettelyn lopuksi. Kiitos puhemies. Tällä hetkellä yksi suurista haasteista Euroopan unionissa on nimenomaan nuorisotyöttömyys. Euroopan unionin tasolla on puhuttu paljon siitä, että koulupudokkaita niiden määrä pitäisi olla alle 10 prosenttia. Samoin koulutuksen olisi oltava jollakin tavoin samalla linjalla työmarkkinoiden tarpeiden kanssa. Siksi ammatillisesta jatkokoulutuksesta tulee entistä tärkeämpää, kun ajattelemme tulevaisuutta. Ylipäätään koulutus on tärkeää, ei pelkästään yksittä, yksityisten ihmisten näkökulmasta asia tarkastellen, vaan myöskin hallitusten ja, ja Euroopan unionin tasolta tämä asia tarkastellen. Meidän on pyrittävä siihen, että tällä hetkellä koulutuksen piirissä olevat nuoret pystyvät jatkossa takaamaan koulutuksen tason ja, ja <coughs> Euroopan unionissa. Sorry. Rouva Turunen, taisin unohtaa teidät äsken, annan vielä puheenvuoron tähän lopuksi. Tack ska du ha. Øh, Och tusen tack först øh, till ordföranden. Rapport. Jag tror också, som de andra sagt, vi ska huska... Mm, kiitos, tämä oli erinomainen mietintö ja kuten sanottiin, meidän täytyy ajatella mietinnön tätä, tätä raamia. Meillä Euroopassa on nuorisotyöttömyyskriisi tai yle, yleisemminkin nuorisokriisi Eh, Euroopan, nuorten pitää pystyä luottamaan Eurooppaan ja sen, senpä takia eh, tämä tilanne on varsinainen uhka eh, myös tulevien vuosien kannalta ja tästäkin sanotaan tässä mietinnössä jotain työllisyyden kehittymisestä ja, ja tietenkin meidän pitää jatkossakin pysyä kilpailukykyisenä ja, ja meillä pitää olla sellaista työvoimaa, joka joka parantaa tätä kilpailukykyä ja meidän, tämä on tärkeää Euroopan kannalta ja että meillä on paljon toimivaltaa, mutta kuitenkin eh, meillä on yhteinen intressi. Meidän pitää varmistaa se, että koulutustaso on riittävän eh, korkeatasoinen ja se pitää kytkeä myös työelämään yhteen. Ja, ja tässä on erilaisia vaihtojärjestelmiä kuin Saksassa ja Tanskassa ja meidän pitää antaa kaikille nuorille mahdollisuus eh, saattaa koulutuksensa päätökseen. Kiitos kollega Turunen. Sitten Catch the Eye päättyy tähän ja lopuksi sitten keskustelun päättää komission varapuheenjohtaja puheenjohtaja Redin. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijä Roa Hirschia hyvin rakentavasta lähestymistavasta ja haluaisin kertoa hänelle, että olen kuunnellut häntä suoraan mielenkiinnolla, sillä itse asiassa tämä oli minun hoitamani tapaus 12 vuotta sitten ja minä aloin todellakin tuoda liikkuvuutta koulutukseen ja se ei ollut tuolloin esityslistalle, jolloin on hyvin tyytyväinen, että parlamentti ajaa tätä asiaa sen kehittämistä. Näin vahvasti se on tärkeä Eurooppa 2020 strategian kannalta. Haluaisin myöskin sanoa, että tervehdimme ilolla mietintöä, koska se täydentää kesäkuun 2010 komission julkilausumaa. Tämä julkilausuma perustui Kööpenhaminan prosessin arviointiin ja Bryggen julkilausumaan, josta on nyt tullut Euroopan unionin suunnitelma koulutuksen suhteen vuosille 2011-2020. Monet parlamentit ovat ehdottaneet, että tämä vastaisi niitä toimia, joita on ehdotettu tässä Bryggen julkilausumassa. Ja komissio on samaa mieltä, sillä meidän täytyy muuttaa ammatillista koulutusta Euroopassa niin, että se olisi houkuttelevaa. Meillä pitäisi olla päteviä kouluttajia ja opettajia, joilla on uudenlaisia metodeja. Meillä pitäisi olla korkealaatuista infrastruktuuria ja koulutuslaitoksia. Ja tietenkin meillä pitää olla liikkuvuutta. Meidän pitää taata tämä nuorille ja vähemmän nuorille ihmisille, että he voivat lähteä oman jäsenmaansa ulkopuolelle ja saada tärkeää kokemusta, sitä joka on tärkeää, jos me haluamme saada aikaan todellisen eurooppalaisen koulutuksen eh, alueen. Komissio haluaa myöskin tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa, tasapainoa ja tukea elämänmittaisen koulutuksen periaatteita. Esimerkiksi Leonardo da Vinci-ohjelmaa, joka kuuluu tähän toimeen mukaan, eli tervehdimme todellakin tätä mietintöä. Vielen Dank, Frau. Kiitos Ruva Redingille.